perché... Sì. Per favore, colleghi, colleghi, se volete prendere... Hyvät kollegat, voisitteko istutua paikoillenne? Haluaisin pyytää myös toimittajia ja valokuvaajia vähän tekemään tilaa tähän eteen. Meillä on tiukka aikataulu. Tänään on hyvin merkittävä, tärkeä päivä. Emmekä voi enää hukata aikaa myöhästyneiden takia. Haluaisin nyt tervehtiä korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Rova Astonia, joka on erittäin täsmällisesti tullut tänne valiokunnan kokoukseen paikalle kello 15. Rova Aston on täällä nyt kolmatta kertaa valiokunnan kokouksessamme ja tänään hänen läsnäolonsa korostaa sitä, kuinka tärkeänä pidämme tänään keskusteltavaa asiaa, siis Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista. On erittäin merkittävää ja tärkeää, että, että tapaamme usein säännöllisesti, kuten aikaisemminkin on sanottu täällä. Me pidimme varapuheenjohtajan kuulemistilaisuuden, jossa totesimme, että parlamentti haluaa vaan hoitaa tehtävänsä johdonmukaisesti ja korrektisti ja, ja osallistua eh, Euroopan hallinnon strategiseen toimintaan tänään. Toivomme, että saamme selkeän rakenteen tälle hallinnolle ja nyt meillä on tilaisuus arvioida, onko tämä ehdotus, jonka varapuheenjohtaja esittelee, onko se sellainen, jossa on otettu huomioon parlamentin toivomukset ja jossa on myös demokraattinen valvonta on vahvistettu sopimusten mukaisesti. Tähän kokoukseen on kutsuttu paitsi ulkoasianvaliokunnan jäsenet, jäsenet myös muista valiokunnista, budjetti, oikeudelliset asiat, perustus, perussopimusasian kehitysvaliokuntaan, mm, Intavaliokuntaan, koontavaliokuntaan ja naisten asioiden valiokunta. Minun on nyt pysyttäydyttävä tässä puhujalistassa. Puhuja, puhu, puheaika on hyvin rajallinen. Jos ette pidä puhu, puheajoista kiinni, joudun keskeyttämään puheenvuoronne. Voi olla, että ajatuksenne ja kysymyksenne jää aivan kesken mikäli te noudata puheaikojanne. Tapaamisen loppupuolelle varataan parikymmentä minuuttia aikaa niin, että ulko, niin, että voimme kuulla eilisestä ulkoasiaministereiden kokouksesta. Nämä ovat meidän tämänpäiväiset kaksi asiaamme. Toivon, että on nyt riittävät tiedot, niin että voimme aloittaa viipymättä kokouksen. Annan puheenvuoron nyt korkealle edustajalle, varapuheenjohtaja Astonille. Olkaa hyvä. Uh, chairman, uh, honorable members, uh... Puheenjohtaja, arvon jäsenet, kiitos oikein paljon. On oikein mukava olla jälleen ulkoisen valikunnassa tänään. Näin voimme käydä tärkeää keskustelua Euroopan ulkosuhdehallinnon luomisesta. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, loppupuolella voin kertoa teille ulkoasiainneuvoston kokouksesta eilen. Ulkosuhdehallinnosta, kuten tiedätte, siitä keskusteltiin eilen yleisten asioiden ja ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Lisäksi Strasbourgissa käytiin keskustelua ulkopolitiikasta ja tässä yhteydessä haluaisin onnitella siitä, miten suurta tukea mietintönne puheenjohtaja äänestyksessä sai. Kuten sanoin tuossa keskustelussa, ulkosuhdehallinnon perustaminen on valtava mahdollisuus Euroopalle. Sanoin, että se on mahdollisuus, joka tulee kerran sukupolvelle yhdistää kaikki meidän välineemme, taloudelliset ja poliittiset välineet – kehitys- ja kriisinhallintavälineet, jotta voidaan tukea yhtenäistä poliittista strategiaa. Tärkeää tässä on maksimoida synergiaa ja välttää monimutkaisia raskaita järjestelmiä ja vaikuttaa mahdollisimman hyvin paikan päällä. Perusajatuksen voimakkaan ulkosuhdehallinnon puolella on se, että Euroopassa meidän pitää sopeutua maailmaan, joka on yhä monimuotoisempi ja jossa valtarakenteet muuttuvat. Te kaikki tiedätte, mitä haasteita me kohtaamme. Valtiot ovat hyvin haavoittuvaisia, alueellisia, konflikteja on paljon, pandemioita, energian saanti, turva, ilmastonmuutos, maahanmuutto ja monet muut kun nyt puhun ulkosuhdehallinnon perustan taustasta, haluan sanoa, että kaikki nämä asiat liittyvät yhteen, että me tarvitsemme kattavan strategian, jolla voidaan vastata näihin haasteisiin. Siksi tarvitsemme järjestelmän, joka tukee toimia paikan päällä. Yhtä tärkeää kuin se, että nähdään oikeat linkit eri politiikan alojen välillä, on se, että saadaan vähän vipuvoimaa Euroopalle – jos kehitellään politiikkaa yksin, saamme vähemmän vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisesti. Nyt on siis oikea hetki pitää kiinni alkuperäisestä Lissabonin sopimuksen ajatuksesta luoda tehokkaampi ja vahvempi ulkopolitiikka EUlle. Emme saisi nyt madaltaa kunnianhimoisia tavoitteita, vaan meidän pitäisi antaa kaikki mahdollisuudet itsellemme toimia tehokkaasti. Tiedän keskusteluista kollegoiden kanssa täällä parlamentissa, että monet teistä suhtautuvat asiaan samoin. Arvostin kovasti täysistunnossa käytyä keskustelua, joka mielestäni osoitti sen, että meidän kantamme ovat hyvin lähellä toisemme, kun puhutaan ulkosuhdehallinnosta. Haluamme, että siitä tulee hallinto, joka mahdollistaa sen, että Eurooppa todella näkyy tärkeänä tekijänä, ne, joka voi kantaa turvallisuusvastuunsa, hallinnon, joka on mahdollisimman laaja ja kattaa EUn ulkosuhteet kunnolla ja välttää päällekkäisyyksiä. Joten haluaisin jälleen kerran kiittää tuesta tuon tärkeän keskustelun aikana. Tiedätte myös, että samana iltapäivänä kävin puheenjohtajakokouksessa puhumassa yksityiskohtaisemminkin ulkosuhdehallinnosta. Vaikka se oli suljettu kokous, niin varmasti voin sanoa, että tukea oli sielläkin paljon. Alusta asti haluan sanoa, että tiedän, että parlamentilla on hyvin selkeitä kantoja – ulkosuhdehallinnosta. Ja teillä on tietenkin oikeus osallistua tähän työhön täysin. Te otatte kantaa tähän hallintoon ja teillä on tietenkin myös ratkaiseva rooli, kun ajatellaan budjettia ja yhteispäätöstä varainhoitoasetuksen osalta ja sääntöjen osalta. Parlamentti myös saa laajemman valvontaroolin ulkosuhteisiin, ottaen mukaan tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikan aspektit. Budjetin tilivelvollisuus on tärkeä ajatus, kun puhutaan ulkosuhdehallinnon suhteesta parlamenttiin. Ulkosuhdehallinto ja siellä työskentelevät virkamiehet altistuvat samantyyppiselle valvonnalle taloudellisesti kuin budjetissa. Riippumatta siitä, onko kyse toimielinten virkamiehistä tai kansallisten palvelujen virkamiehistä, Heillä on samat oikeudet, mutta myöskin samat velvollisuudet. Euroopan parlamentin vaikutusvalta ei toteudu ainoastaan budjettimenettelyn kautta etukäteen, mutta myöskin budjetin valvontamenettelyiden kautta jälkikäteen, ihan standardien mukaan. Toivon, että kerta kaikkiaan voimme jättää taaksemme sen ajatuksen, että ulkosuhdehallinto ei ole yhtä paljon yhteisöllinen kuin komissio, tai että tässä siirrytään nyt lähemmäksi jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Päinvastoin ulkosuhdehallinto käsittelee sopimuksen alaisia asioita, sellaisia asioita, jotka ovat yhteisöasioita olleet ennen aikaa, niin palvelut täysin kunnioittavat yhteisömenetelmää. Hallinto tekee yhteistyötä komission yksiköiden kanssa ikään kuin ulkosuhdehallinto olisi pääosasto komissiossa. Tässä on kyse edelleen komission ehdotuksista tai päätöksistä, joita kollegio tekee. Budjettikysymyksissä parlamentin rooli ja vaikutusmahdollisuus kasvaa. Enää ei ole herrasmies sopimusta siitä, että vähennettäisiin parlamentin tai rajoitettaisiin parlamentin vaikutusmahdollisuuksia. Edustustomme ulkomailla toimivat aktiivisesti myös Euroopan parlamentin eteen. Edustustojen johtajat ovat käytössänne, kun tulee esiin kysymyksiä, jotka koskevat kyseisiä maita. Oletan myös, että jokainen EU-edustusto on toimii yhteispisteenä Euroopan parlamentille. Kaikki edustustot ulkosuhdehallinnossa saavat myöskin ohjeistukset siitä, että pitää tukea Euroopan parlamentin jäsenten virallisia matkoja. Lisäksi olen ehdottanut, että EUn erityis lähettiläät, erityisedustajat voisivat tulla tänne valiokuntaan epävirallisesti keskustelemaan nimeämisen jälkeen, mutta ennen virkaan astumista. Uskoakseni, että ensimmäinen esimerkki tästä on tänä päivänä, kun parin tunnin kuluttua tapaatte uuden EUn erityisedustajan ja Kabulin lähetysten päällikön Usakasin. Lähitulevaisuudessa tapaatte myöskin Washingtonin lähetystön päällikön. Euroopan parlamentti toteuttaa rooliaan ulkosuhteissa, myös niin kuin sopimus sanoo, poliittisen valvonnan kautta. Minä kuulen säännönmukaisesti Euroopan parlamenttia keskeisistä kysymyksistä ja perusvalinnoista yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Haluan huolehtia siitä, että Euroopan parlamentin kannat otetaan huomioon. Tiedän, että kehityspolitiikka on aihe, joka on monille parlamentissa hyvin tärkeä. Aivan oikein. Olen tehnyt konkreettisia ehdotuksia hallinnon osalta, jotta kehitys nähdään todella Euroopan unionin ulkosuhteiden sydämessä. Ehdotan, että meillä olisi yksittäiset maantieteelliset rastot, jotka kattavat koko maailman. Ei ole mitään syytä siihen, että joidenkin maiden kanssa ylläpidettävät suhteet ovat toisenlaisia kuin toisten. Nämä horisontaaliset virastot eivät vie mitään siltä palvelulta, jota komissio tekee kehityspolitiikassa muuten. Ainoastaan saamme strategisen kokonaiskattauksen. Meidän pitäisi myöskin järjestää ohjelmointi tietyltä, tietyllä tapaa. Meidän pitää huolehtia siitä, että ohjelmointi nähdään poliittisessa ja taloudellisessa yhteydessä – niin, että se voi toimia mahdollisimman tehokkaasti. Siksi ulkosuhdehallinnolla on oltava kokonaiskuva. Sitten kannetaan vastuu strategisesta ohjelmoinnista. Vuosittaiset suunnitelmat ja täytäntöönpano jää komission yksikköihin ja me olemme mukana siinä jatkuvasti. Tämä ei tarkoita sitä, että vastuu jotenkin siirtyisi. Minä luotan Anders Piivauksin ja Stefan Föhlen kun puhutaan kehityspolitiikasta ja naapuruuspolitiikasta. Ulkosuhdehallinto noudattaa heidän ohjeitaan strategisten ohjelmien yhteydessä ja toivon, että he kuuntelevat minun ajatuksiani myöhemmin. Lopulta ohjelmaehdotukset ovat sellaisia, että ne ehdotetaan yhdessä. Minä ja muut tarvittavat komission jäsenet ehdottavat kollegiolle näitä yhdessä – Tämän prosessin aikana me olemme kaikki vastuuvelvollisia Euroopan parlamentille. Demokraattinen valvontaprosessi, jonka kautta te valvotte meidän yhteistyöohjelmiamme, on tärkeä. Se tuo oikeutusta meidän politiikallemme ja näistä on ylläpidettävä. Olen puhunut Euroopan parlamentin roolin tärkeydestä. Tietenkin haluan myös sanoa, että parlamentti ei ole tässä ainoa tekijä ulkosuhdehallinto vaatii komission tuen ja hyväksynnän neuvostossa niin, että kaikki jäsenvaltiot sitä tukevat. Sopimuksen löytäminen eri toimijoiden kesken ei ole helppoa, mutta uskon, että se on mahdollista, jos osoitamme hyvää tahtoa ja joustavuutta. Ehdotan puheenjohtajavaltiolle, kunhan jokaisella toimielimellä on ollut mahdollisuus sulatella oikeudellista ehdotustani, niin että tarvittavat puitteet luodaan, jotta neuvotteluja voidaan käydä parlamentin, neuvoston, komission ja minun välillä. Niin, että kaikki keskeiset tekijät laitetaan näissä keskusteluissa pöydälle. Hyvät kollegat, meidän te- täytyy tehdä kovasti työtä, jotta saamme asiat nopeasti hoidettua, mutta toivon, että löydämme ratkaisuja avoinna olemiin kysymyksiin mahdollisimman pian. Kaikessa tässä työssä tarvitaan jatkuvaa yhteistyötä komission yksiköiden, jäsenvaltioiden välillä ja avointa keskustelua teidän kanssanne Euroopan parlamentissa. Suoraan sanottuna tässä puhutaan palvelusta, joka palvelee minua, puheenjohtaja komissiossa Relex-perhettä, neuvoston puheenjohtaja jäsenvaltioita tietenkin Euroopan parlamenttia myös puheenjohtaja, olen varma, että ulkoista tukiohjelmista on kysymyksiä, myöskin hallintokaaviosta, budjettikysymyksistä ja kriisinhallintarakenteesta. Hyvin mielelläni vastaan kysymyksiin täällä tänään. Hyvin tärkeää on, että saan kuulla teidän ehdotuksenne ja voin viedä niitä eteenpäin. Ensin, ensin kiittäisin vielä herroja Verhofstadt ja Brock että olemme voineet käydä läpi vähän kysymyksiä, jotka ovat aiheuttaneet erityishuolta. Kiitos oikein paljon. Grazie signora Kiitoksia, hyvä korkea edustaja. Olitte erittäin täsmällinen tänne tullessanne ja olitte myöskin täsmällinen puheenajan odottamisessa. Nyt ensimmäinen kysely, kysymyskierros. Siinä on mukana eri valiokuntien esittelijöiden puheenvuorot. Ensimmäisenä herra Brock, kaksi minuuttia. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Rouva varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Euroopan parlamentti haluaisi täytäntöönpanna sopimusta, perustaa sellaisen ulkosuhdehallinnon, joka on riittävän kattava ja mahdollistaa puhumisen yhdellä äänellä. Hankaluutena on se, että on kaksi oikeudellista pohjaa, hallitusten välinen ja yhteisön. Ja näiden yhdistäminen hyvällä tavalla niin teidän tulee tehdä ihmeitä. Kun puhutaan nimittäin yhteispäätöksestä, niin tällöin puhutaan kolmesta toimielimestä ja tämä hankaloittaa asioita entisestään. Mainitsitte useitakin seikkoja, mitä talousarvioon tulee ja vapautuksiin, niin jos tekisitte selväksi sen, mihin tämä kaikki liittyy, onko tämä yhteydessä komission, olisiko ehkä järkevää tässä tarkastella myöskin poliittista valvontaoikeutta, olisiko tästä mahdollista tehdä poliittista yhteisymmärrystä ja mennä hieman yksityiskohtiin, jotta sitten vältyttäisiin hankaluuksilta jatkossa. Ja jos yhteisymmärrykseen päästä näissä kysymyksissä, niin mitä tulee tähän palveluun kokonaisuudessaan, niin kuin totesin, sen tulisi olla mahdollisimman laaja, mutta laajana se ei kuitenkaan saa rasittaa yhteisön toimia. Ja niinpä jotkut komissiossa ja täälläkin ymmärtävät asian ja mielellään auttaisimme teitä, jos tällä sitten asioiden toiminta voidaan taata. Ja sitten kysymys kuuluu, kuka teitä edustaa, jos itse ette aina ehdi paikalle ja ettehän voikaan aina joka paikkaan ehtiä. Onko tämä yhteisökysymys, eli onko kyseessä silloin komission jäsen, joka teitä edustaisi? Tätä olemme itse ehdottaneet tässä organisaatiokaaviossa. Ja kuka sitten asioita hoitaa neuvoston puolelta? Emme toivoisi virkamiestä pääsihteeristön puolelta, vaan haluaisimme poliittista edustustosta. Ja vanhojen sääntöjen mukaan emme myöskään haluaisi jättää tätä kiertävän puheenjohtajan hoidettavaksi. Honorevole Brock, honorevole... Kiitoksia herra Brock. Sitten eh, herra Verhofstadt, kaksi minuuttia. Sure, president. Eh, I... Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kolme tärkeää seikkaa, joita on painotettava. Ensinnäkin oikeusperusta. Poliittisesti tämä palvelun on toimittava sääntöjen mukaisesti ja vapautuksen sitten myöntää parlamentti. Mitään muita lisäselvityksiä ei tähän tarvita. Eli accountable on tässä eh, se sana, jota tarvitaan poliittisesti talousarvioon liittyen ja tehtäväkenttään liittyen. Ja paras ratkaisu olisi sellainen, että eh, palvelu olisi riittävän kunnianhimoinen ja se kattaisi naapuruuspolitiikan, humanitaarisen avun ja kehitysavun myöskin. Miksi? Siksi, että ei tarvita ulkosuudenhallintoa, jos naapuruuspolitiikka hoidetaan esimerkiksi sen ulkopuolella. Naapuruuspolitiikkahan on ensimmäinen alue EUn ulkopuolella, eli se on sisällytettävä ilman muuta ulkosuhdehallintoon. Ja valinta on tässä helppo, eli joko päädymme pienehkön ulkosuhdehallintoon komissiosta ja tällöin toiminta on hyvin byrokraattista, vähän niin kuin lainan pohjalta eh, toimintaisin tai mennään toiseen suuntaan, mahdollisimman laaja ulkosuhdehallinto, jolla on yhteydet komissioon, koska näitähän tarvitaan nykyisiin toimielimin. Toiminta olisi ei-byrokraattista ja tällöin voitaisiin esimerkiksi humanitaarinen tuki ja naapuruspolitiikka ottaa mukaan. Ja me olisimme tässä toisen vaihtoehdon kannalla. Ja niin kuin Elmar Brock äsken juuri totesi, Tämä vara mm, edustaja, kysymys on tärkeä asia. Tarvitaan eh, sellaisia, jotka ovat poliittisesti eh, vastuussa parlamentin päin eh, virkamiestason edustus ei käy. Ja tätä tarvitaan myöskin ehdotuksessa, jonka tulette esittämään. Sada. Kiitoksia herra Verhofstadt. Seuraavaksi kollega Rapkan. Rapkai, puheenjohtaja korjaa Rapkai, kaksi minuuttia. Ja, hier sitze ich, wenn Sie mich suchen. Täällä minä istun, jos minua etsitte. Olen vähän epävarma nyt puheenjohtaja oikeudestaan, mitä minun pitäisi aloittaa, kun itse, kun minä katson henkilöstösääntöjä, niin en oikein voi olla tässä yleisen tyytyväisillä linjoilla, kuten muut. Hyvä varapuheenjohtaja, sanoitte, että avoimet kysymykset halutaan ratkaista mahdollisimman pian. No, siinä tapauksessa, jos haluamme yhteisesti toimia, niin nämä kysymykset pitäisi ensin kai selkeästi sanoa. Tähän mennessä minä olen ainoastaan tutustunut siihen, mitä Brokin mietinnössä päätettiin viime vuonna. Se on minun työni perusta. Kukaan teidän yksiköstä ne ei ole hakeutunut yhteyksiin minuun ja keskustellut minun kanssani siitä, missä tässä saattaisi olla erilaisia arvioita. Tietenkin voidaan sanoa, että ehdotusta ei vielä ole, ja tämä tehdään sitten, kun virallinen ehdotus on olemassa henkilöstösäännöksi. Toisaaltahan muista lähteistä, en oikein tiedä mitä nämä lehteet aina ovat, tulee jonkinlaisia papereita – joiden todenperäisyydestä ei myöskään oikein voi tietää. Tämä siis tarkoittaa sitä, että minä en halua tässä vaiheessa oikein puhua yksityiskohdista, koska ihan haluaisin vain pyytää sitä, että mahdollisimman pian voisimme päästä keskustelemaan niin, että te tai avustajanne voisi esittää, missä komissiolla on eri kanta kuin mitä me päätimme viime vuoden loppupuolella. Mielelläni haluaisin myöskin tietää, koska muodollinen ehdotus saadaan, koska minustakin olisi tärkeää, että tämä välttämätön ulkosuhdehallinto saadaan toimimaan yhteisön nimissä mahdollisimman pian, mutta sille pitää silloin lyödä, luoda myöskin edellytykset. Kiitos. Ei in sala l'onorevole Gressle. Seuraavaksi Edustaja Kresle, en näe häntä. Hänellä olisi nyt puheenvuoro budjettivaliokunnan nimissä. Hän ei ole paikalla, näin ollen annan puheenvuoron edustaja Gualtierelle. Hän edustaa komissiota. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä korkea edustaja. Kuten olette huomanneet tästä keskustelun aloituksesta, Euroopan parlamentti voi olla teidän voimakas kumppaninne ja liittolaisenne, koska parlamentti uskoo voimakkaaseen ulkosuhdehallintoon, eikä se ajattele, että se olisi välttämättä riski yhteisömenetelmälle, vaan parlamentti uskoo, että se voi olla mahdollisuus, jotta voitaisiin kehittää yhteisömenetelmää pidemmälle. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että jotta tätä tukea voitaisiin antaa, kun ajatellaan jäsenvaltioiden ja komission kannanottoja, uskon, että olisi tärkeää, että te olisitte selvästi käytettävissä ja valmiina tekemään poliittisen sopimuksen parlamentin kanssa koskien tiettyjä niin, tiettyjä kohtia, joista esittelijät jo puhuivat. Ne koskevat erityisesti oikeusperustaa ja tapaa, jolla konkreettisesti ulkosuhdehallinto yhdistetään komissioon, onko se sitten riippumaton tai kuinka se toimii. Ja budjettiasiassa pitäisi pohtia sitä, kuinka kehitetään rajapintakehitysyhteistyön kanssa ja minkälainen vara edustaja teillä voisi olla me ja meidän ministerin ja erityisesti lähettäjien välillä, kun sanoitte, on, on tärkeää mennä pidemmälle kuin nykyinen YUTPn budjetti, niin parlamentti parlamentti voisi täysin valvoa YTPn toimia. Kiitoksia. Seuraavaksi varapuheenjohtaja Ashton voi vastata viisi minuuttia. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Herra Brock toi esiin talousarvion valvontakysymyksen. Mielestäni tuon asian esiin niin selkeästi kuin mahdollista ja herra Verhofstadt sanoi tässä tärkeät kysymykset, eli äh, äh, budjetti, vastuuvapautus, nämä ovat kaikki asioita, joista olen ihan samaa mieltä, mutta tilinpitovelvollisuus tässä ilman muuta myöskin tärkeä. En tiedä, miten tämän asian toisin voisin sanoa. Olen ilman muuta mm, selvillä siitä, että tämä on tärkeä elementti. Eli ei tässä ole mitään epäselvyyttä. Ja niin kuin herra Brock totesi, komissio kantaa vastuunsa ja toimivaltansa. Ja komission edustajana katsoisin itse tämän asian äh, valvojana, eli että vastuukanto hoidetaan kunnolla. Mutta kun nyt kyseessä on uusi hallinto, niin kysymys kuuluu, kuinka se toimii äh, käytännössä, kun eri elementit yhdistetään, e, kun EUn edustamista puhutaan, ja jotta siis ihmiset, jotka ovat tekemisissä kanssamme, eri järjestöt, eri maat ja niin edelleen, e, ymmärtävät, että tämä on järkevää menettelyä. On mietittävä, miten tämä asia saadaan hoitumaan e, ruohonjuuritasolla tehokkaasti, ettei synny kitkaa eri tahojen välillä. Mutta sitten mitä tulee eh, poliittiseen valvontaan ja muuhun, niin ilman muuta on toimittava niin kuin sopimuksissa sanotaan. Usean otteeseen olen eh, jo todennut sen, että en eh, voi <laughs> itse olla joka paikassa ja on löydettävä ratkaisu, joka tyydyttää kaikkia, vaikka en itse pääse paikalle. Tämä ongelma on sellainen, johon törmään päivittäin ja se tulee olemaan olemassa jatkossakin. Ja teen parhaan, jotta olen teidän käytettävissäni niin hyvin kuin mahdollista ja jotta saatte tiedon siitä, miten tämä käytännössä järjestyy, mutta en välttämättä voi tännekään tulla niin paljon kuin itse haluaisin, tai ehkä tekin haluatte, mutta toivottavasti ratkaisu asiaan löytyy. On mietittävä, mikä olisi paras ratkaisu. No niin, te haluatte poliittisen edustajan. Tämä viesti tuli selväksi, ja mistään Lissabonia edeltävässä ratkaisusta ei varmasti tulisi olla kyse, mutta toimielimet kokoontuessaan varmasti miettivät ratkaisua tähän kysymykseen. Komissio, neuvosto ja parlamentti on tärkeää, että kaikki nämä yhdessä voivat miettiä sopivan ratkaisun, mutta sain kuitenkin viestin siitä, että toivotte poliittista edustajaa. No niin, kunnianhimoinen tavoite, niin kuin Verhofstadt totesi, sellaista todella tarvitaan, mikään muu ei käy. Meidän on osoitettava ulospäin, että pystymme käsittelemään tärkeitä kysymyksiä, jos haluamme turvallisuutta ja elinvoimaisuutta tarjota kansalaisille, niin silloin sitä on pystyttävä edesauttamaan myös maailmanlaajuisesti. Ja arvojen eteenpäin vienti on tässä tärkeää. Eli itse haluan nimenomaan kunnianhimoista hallintoa ja on mietittävä huolella, miten asiat halutaan hoitaa. Naapuruusasia tulee olemaan osa kosuhdehallintoa ja se linkittyy komission eh, myös siksi, että itsekin olen osa sitä mutta tulee miettiä, miten käytännössä asiat hoidetaan sillä tavalla, että saadaan sellainen käytännön tason ratkaisu, joka pystyy asiat käytännön tasolla hoitamaan. Ettei synny pelkkää byrokratiaa, kun käy valtuuskunnassa vieraana, niin kaikki toivovat, että järjestelmä olisi riittävän joustava, jotta se käytännön kysymyksiä pystyy hoitamaan torvitulla tavalla. Niin tulemme olemaan yhteydessä myös muihin teihin henkilöstökysymysten osalta, tasa-arvoinen kohtelu, vähimmäisvaatimukset rekrytoinnin osalta ja sitten parlamentin eh, rooli tässä yhteydessä. Uskon, että olemme samoilla linjoilla, mutta tulemme olemaan lähemmässä yhteydessä vielä teihin. Ja kun Lieri puhuitte tässä poliittisesta sopimuksesta, no siihenhän tässä pyyriin. Haluan tehdä selväksi sen, että poliittisesti tarkastellen haluamme olla mahdollisimman lähellä parlamenttia ja pitää huolen siitä, että teillä on oikeus harjoittaa poliittisia toimivaltuuksia ne suhteessa meihin. Kiitos. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Te todella noudatatte tarkkaan puheaikoja. Ne toivon, että koordinaattorit tykivät saman, samoin puolitoista minuuttia salafrank. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä Ashton. Ensimmäisessä koko tapaamisessa toinen joulukuuta sitoudutte siihen, että YUTP olisi kirja, jonka kirjoittaisimme yhdessä. Ja te annoitte vaikutelman, niin kuin tänä aamuna jotkut ystävät kommentoivat erään satiiri kun Oscar Wildin la- lausetta englanniksi toistaisin nyt. Second chance to make a first impression. Sinulla ei koskaan toista mahdollisuutta antaa ensivaikutelmaa. No, tämä oli aika oivaltava lause, mutta sen lisäksi herra Ashton haluaisin sanoa, että kyllä käsitystä voidaan muuttaa ja uskon, että tilaisuus muuttaa käsitystä on juuri nyt, kun tätä kuuluisa kirjaa kirjoitetaan, eli kun luodaan ja perustetaan Euroopan ulkosuhdehallintoa. Te tänä iltapäivänä olette äh, sitoutuneet parlamentin äh, poliittisen ja budjetin valvontaan ja annoitte hyvän merkin, kun sanoitte, että Washingtonin delegoidut äh, lähettiläät lähettiläät ja Kabulin lähettiläät tulevat Euroopan parlamentin kuulemistilaisuuteen. Tämä on piste teille, herra Ashton, mutta vielä tärkeämpää on se, että meidän olisi vältettävä se, että ulkosuhde hallinto muuttuu alaksi, jossa verisesti taistellaan vallasta jäsenvaltioiden välillä. Haluaisin saada takeet, että te tulette valvomaan yhteisön etua Pöydällä on nämä kolme kysymystä. Haluaisin, että vastaisitte niihin. Yhteisen politiikan ulkoinen äh, ulottuvuus, liikenne, maahanmuutto, energia, sitten aikataulun täsmennys, koska aiotte esitellä ehdotuksenne. Sitten nämä pääsihteerit, äh, niin kuin Ferhaustat kysyi, ovatko he poliittisia henkilöitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Honorevole Vigenin, un minuutti. Edustaja Vigenin, puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Tiedän, että olette tiukkana ajan kanssa, joten suoraan kysymykseen. Rasten, kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. Se oli melko kannustava meidän silmissämme. Tietenkin on paljon asioita vielä, josta pitää keskustella, mutta minulla olisi kysymys henkilöstön palkkaamisesta. Tämä on hiukan arkaluontoinenkin kysymys jäsenvaltioille ja meillekin Euroopan kansalaisten edustajina. Haluaisin kysyä, miten huolehditte maantieteellisestä jakaumasta, joka olisi tasapainoinen uuden ulkosuhdehallinnon paikkoja jaettaessa. Tämä on tärkeää uusille jäsenvaltioille ja pienemmille jäsenvaltioille ennen kaikkea. Ja koska tämä on hyvin helposti mitattavissa – kun palkkauskierros on saatu päätökseen? Miten huolehditte siitä, että paikat jaetaan oikeudenmukaisesti ainoastaan lukuina, mutta myöskin tasoina maantieteellisesti, mutta myöskin ajatellen jäsenvaltioiden diplomaattiedustusta. Sitten erityislähettiläistä. Tämä on siellä hallintokaaviossa. Ja kun että tämmöinen kuusi ulkoministeriä vähän aikaa sitten, käyvätkö ulkoministerit todella erityislähettiläiksi, koska meistä se ei ole hyvä ajatus. Tämä johtaisi pirstaloitumiseen ulkopolitiikassa EU-ssa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Lambsdorff, puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ashton Tehtäväkenttäni on varsin vaikea. Samanaikaisesti teidän tulee toteuttaa ulkopolitiikkaa ja perustaa koneisto sille ja tämä varsin lyhyessä ajassa, eli ei ole mikään kadehdittava tämä tehtävänne. Mutta on hyvä, että konkreettisesti olette huomioineet monia parlamentin prioriteetteja. Kolme kysymystä on mielestäni tässä kaikkein tärkeimmät. Ensinnäkin, kuinka taatte johdonmukaisuuden, eli sen, että puhumme yhdellä äänellä. Sola Franka hänelle esittäisin kysymyksen. Tässä ei varmasti tarvita mahtavaa pääsihteeristöä, vaan hyvä tiimi, joka takaa johdonmukaisuuden. Ja sitten yhteyspisteet komission suuntaan. Totesitte, mitä ohjelmointiin tulee, eli strategisen ohjelmointiin. Olette yhteydessä komission jäseniin ja viette tältä tavalla, tällä tavalla kollegiumin sitten esityksen tarkoitatteko tällä tätä ö, kaksi tästä avainta. Oletteko te loppujen lopuksi vastuussa vaiko vastaava komission jäsen? En tiedä, olisiko tällainen eh, kaksoisavain ratkaisumalli ehkä paras. Kyseessähän on eh, yhdistelmäpalvelu, ulko- ja puolustusministeriön yhdistelmä oikeastaan on kyseessä. Ja on tärkeää, että turvallisuuspoliittiset kysymykset, myös siviilikysymykset valvetaan, valvotaan kunnolla. Ja tätä voisitte ehkä vielä hieman täsmentää. Kiitos. Grazie onorevole Lansor, il collega... Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Brandner, puolitoista minuuttia. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset voisin melkein puhua saman puheenvuoron kuin kollega Lansborg, eli jos todella painottaisitte näitä kysymyksiä ja vastaisitte rehellisesti. Kommentoisin tällaista asiakirjaa, jota meillä ei ole virallisesti. Koreper sai hallintokaavion virallisesti. Me Euroopan parlamentissa emme. Haluaisin nyt keskittää vain yhteen kysymykseen. Yksi tärkeä aihe. Kriisinhallinta Meillä on nyt edustustot Kosovossa, Kongossa ja neuvostos, vapa- järjestämät yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Tässä pitäisi olla yhteistyötä, että kaikki toimisivat yhteen, mutta tarvitsemme yhteiset puitteet. Ei ole mahdollista, että otetaan neuvoston rakenteet, irrotetaan niin kuin tässä rakenteessa nyt. Ja sitten ranskalainen pääsihteeri, joka on hyvin voimakas, ja sitten komission välineet siihen lisäksi. Me emme voi tätä yhteistä turvallisuuspolitiikkaa, emme voi hyväksyä tätä, kun ajatellaan tuoreimpia kehityksiä. Sihteeristön rakenne tähän mennessä ei ole ollut eduksi. Ei voida ajatella, että otetaan muutama komission ihminen, joka istuu siellä ja kirjoittaa sekkejä. Tuo ei myöskään ole hyväksyttävissä. Me haluamme kriisinhallinta ja rauhan rakentamista tavalla, joka yhdistää näitä ulottuvuuksia. Haluaisin kommentteja tähän samoin kuin siihen yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, että jokainen edustusto saisi yhden budjettikohdan. Kiitoksia. Seuraavaksi Tannak, puolitoista minuuttia. Mikrofoni. Niin, luemme kyllä teitä tehtävässänne perustaa hallinto mutta meillähän on julistus 14 Lissabonin pöytäkirjassa. Siinä sanotaan, että ei uusia muodollisia valtuuksia YTPlle komission tai parlamentin kautta Lissabonin jälkeen. Ulko- ja puolustuspoliittiset kysymykset tulee säilyttää pitkästi hallitusten välisenä asiana ja ö, ö, neuvoston johtamina. No, nyt tietysti asiat ovat kehittyneet viime vuosina ja tässä on sitten henkilöstövaltuuksia ja talousarvovaltuuksia. Näin ollen myöskin parlamentilla on valvontavaltuuksia tähän liittyen, varsinkin mitä tulee humanitaarisen tuen myöntämiseen toisaalta meillä on sitten valtuuksia myöskin, kun käydään kauppaa kolmansien maiden käyssä tai sitten neuvotteluja laajentumisesta. On hyvä, että AFET-valiokunta voi valvoa eh, edustustoja ja delegaatioita, mutta meitä kuitenkin Prokin malli hieman huolestuttaa, jossa sanottaisin, että hallinnollisesti tämä olisi irrallaan komissiosta – oman budjettinsa alaisena. Ja kysyisinkin nyt, mikä olisi teille paras vaihtoehtoinen malli? Katsotteko, että Brokin-mallissa eh, ei riittävän hyvin huomioitaisi komission osuutta? Kiitos. Grazie, onorevole Tannock. Kiitoksia, edustaja Tannock. Seuraavaksi edustaja Meijer, puolitoista minuuttia. Signor Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, Rava Ashton. Tiedättekö, että alun perin minun parlamentaarinen ryhmäni suhtautui hyvin kriittisesti tämän ulkosuhdehallinnon rakenteeseen, jossa on mukana turvallisuus, kehitys, yhteistyö, naapuruspolitiikka, ja joka meidän mielestä, jossa me, josta meidän mielestämme tämä turvallisuusnäkemys pitäisi poistaa. Mutta tilanne on mikä on, kannastamme huolimatta. Nyt haluaisimme, että tämä väliaikaisuus päättyisi meillä on nyt ongelma koskien henkilösääntöä, joka koskee henkilöstön palkkaamista. En oikein tiedä, onko tämä määritelty vai ei. Meillä on myös toimivaltuuksia koskeva ongelma, henkilöstökaaviota koskeva ongelma. Se pitäisi ratkaista mahdollisimman pian. Niin kauan kuin näitä asioita ei käsitellä ja ratkaista nopeasti, käy niin kuin tänään, että sen sijaan, että puhuttaisiin vierailusta lähi-itään, joka on erittäin tärkeä huoli Euroopan unionille koskien Jerusalemin siirtokunnia ja niin edelleen, niin puhummekin nyt hallinnosta, joka ei ole vielä aloittanut työtä ja jonka toimivaltuuksiin liittyy vakavia ongelmia. Minä uskon, että kriittisestä näkökulmasta omasta ryhmästämme katsoen olisi nyt tärkeää nopeasti pureutua näihin tärkeisiin asioihin Kyseessä on se, kuinka voidaan valvoa tätä hallintoa. Tehän tiedättekö, että sen turvallisuusasioissa tällä vuosisadalla oh, puhuja keskeytetään. Posso, non posso dura, eh, consentire. Pahoillani en voi antaa ylimääräistä puheaikaa. Varapuheenjohtajalla on vielä kuusi minuuttia. Puheenjohtaja pahoittelee, Otamme vielä kollega Bellerin puolitoista minuuttia. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset myös teille, varapuheenjohtaja. Ratkaiseva kysymys on kai se, teko neuvoston vai komission nimissä. Puhutaan tällaisesta tuplatehtävästä – No yleensä, jos tässä puhutaan kahden hatun käyttämisestä, niin toinen on päässä ja toinen roikkuu jossain odottamassa. Mikä olisi teille mieluisampi? Jossain siinä puolivälissä olisi kai huonoin vaihtoehto. Entä valtasuhteet? Muuten voidaan ajatella, että olette yhteydessä kahteen toimielimeen, mutta – eikä ole niin, että jokainen henkilöstön jäsen myöskin on kahden toimielimen palkkalistoilla. Kumpaa toivotte siis neuvosta vai komissiota? Kiitoksia kollega Belder. Nyt annan lopultakin puheenvuoron varaa puheenjohtajalle. Seitsemän minuuttia aikaa. Tämä on aika vaikea tehtävä, mutta jos se on suoriuduttu yhtä hyvin kuin aikaisemmin, niin kyllä tämä hyvin menee. Uh, Kiitos. Niin Sara rankallinen. toinen mahdollisuus saada ensivaikutelma. No, jään odottelemaan kolmatta sitten, kun tätä lukua kirjoitan. No, en katsoisi tässä nyt huonolla tavalla taistellaan. Uskoisin, että tässä kyllä ajetaan yhteisön etuja, sillä tulen itse komissiosta. Mitä tulee energiaa maahanmuuttoon ja liikenteeseen, on ihan selvää, että vastuussa oleva komission jäsen vastaa komission toiminnasta, raportoi tästä parlamentille ja niin edelleen. Ja sitten kun muuta sitä, mitä me teemme, ja todellakin sain Galaksilta mielenkiintoisen kirjeen tähän liittyen liikenteen osalta, eli miten toimimme, jos esimerkiksi liikennekysymyksiä käsitellään, vaikkapa lentoliikennettä tai ylilentoja tai mitä tahansa silittyviä kysymyksiä, kuinka pidetään huoli siitä, että hänelle reagoidaan komissarin pohjalta, mutta kuitenkin, että mm, vastuu kannetaan oikein. Katsoisin, että asia on ihan hyvässä hoidossa. Uskon, että tämä tulee hyvin hoitumaan. Sitten varaedustajat ja pääsihteeristö. No, henkilöitä on paljon ja tässä meidät voidaan nähdä tällaisena eh, virkamieskoneistona sitten on erillinen, erillinen kysymys siitä, oliko edustaa sitten jotain muuta. Ja sitten maantieteellinen jakauma ja työhönotto. No niin, tässä tietysti sukupuolinen tasa-arvo tulee myöskin mainita. Ja jatkuvasti valvon sitä, mitä tehdään. Ja olen tehnyt selväksi sen, että tarvitsemme sellaisen hallinnon, joka edustaa Eurooppaa, kaikkia jäsenmaita. Ja kaikissa jäsenmaissa on synnyttävä vaikutelma, että maantieteellinen ulottuvuus on huomioitu ja kaikki uudet jäsenmaat eh, erityisesti tässä yhteydessä haluaisin, että me saataisiin paremmin edustetuiksi uudessa hallinnossamme. Ja uskon, että tähän päästään, vaikka se oman aikaansa veisikin. Valvontaa tarvitaan. Ja on tärkeää, että pelkästään rekaatioiden huipulta ei saada ihmisiä, vaan myöskin keskitasolta, jotta saadaan tarvittavaa kokemusta ja asiantuntemusta. Eli parhaat ihmiset haluamme saada. No niin, eh, erityislähettiläiksikö eh, ulkoministerit? No, tapasin heidät viikonloppuna saadakseni vaikutelmaan heidän mielipiteistään ja näkemyksistään. Ja tästä kerron teille vielä lähemmin. Tämä aika ongelma on tässä suurin ongelma. Eli jos itse en voi olla paikalla, mutta ulkoministeri voisin, voisiko hän puolestani jotain esittää, mistä muusta tässä ei ollut kyse ja herra Lambsdorff. No niin, tehtävä ei ole helppo, mutta vielä olen tässä hommassa mukana. No niin, yksi tietysti olisi, että kaikki eh, puhuisivat yhdellä äänellä, ja kun minä puhuisin. On hyvä, että saan ohjeita muilta, mutta tarvitaan myöskin hyvää mm, eh, hallintoa, eh, jotta saadaan asiat toimimaan niin kuin toivotaan komissio kollegiona tekee lopulliset päätökset, niin kuin yleensäkin silloin, kun eh, sen toimivaltuuksista on kyse. Eli mikään ei tällä saralla muutu. Kuitenkin kun ulkosuhdehallinto tässä on myöskin mukana, niin nyt voidaan ottaa käsittelyyn myös tähän liittyviä kysymyksiä. Uskon, että tämä lisää eh, päätöksen mahdollisuuksia ja parlamenttia tietysti tulee tiedottaa siitä, missä vastuu milloinkin on. Ja sitten Rova Brandner, konfliktien ehkäisy. Tämä on erittäin tärkeä osio. Näkemyseroja on siinä, että en halua perustaa varsinaista osastoa. Katsoisin, että tämä on perusajatus, horisontaalinen ajatus kokonaisuudessaan hallintoon liittyen. Tästä tulee keskustella vielä lähemminkin sillä tämä on tärkeä osa toimintaamme ja vaikuttaa toimintaamme kovastikin. Jos ajatellaan esimerkiksi, mitä teemme Somaliassa, niin pyrimme ratkaisemaan merirosvoksen liittyviä kysymyksiä mutta ylipäätään eh, kehityskysymyksissä mietimme, miten voidaan eh, taata eh, hallitukselle sellainen toimintamahdollisuus, että kansalaisille jää turvallisempi turvallisemmat elinolot, eli ihmisoikeudet, konfliktien ehkäisy, oikeusvaltioperiaate, nämä ovat ilman muuta johtolankana kokonaisuudessaan, kun hallintoa kehitämme. No pääsihteeristö, kukapa tietää, mihin kansallisuuteen tullaan päätymään. No niin, herra Tanek, kuvailin asian en eh, irrallaan komissiosta, sanon, että tässä yhteyslinkki on olemassa ja eh, minun kauttani se jo automaattisesti syntyy. Mutta jos saan kehiteltyä sellaisen hallinnon, jota haluaisin, niin sopimukset eh, jo vaativat sitä, että meidän tulee kuitenkin ruohonjuuritasolla pystyä osoittamaan, että olemme toimintakykyisiä Joskus kauppaa painotetaan, joskus sitten esimerkiksi ilmastonmuutos- ja turvallisuuskysymyksiä, joskus tai muuta kuin esimerkiksi Somaliasta puhutaan, joskus tarvitaan ehkä sotilaallistakin toimintaa. Eli varsin laaja kirjo ja sitten jostain täältä löytyy myös komission rooli. Eli kyllä linkki sen tulee olla hyvin selkeä. Miten se sitten määritellään, on asia, jota vielä työstetään, mutta tarkoitus ei ole kuitenkaan vähentää komission jäsenten roolia millään lailla. Mutta kuitenkin Euroopan tulee toimia yhtenäisenä, ja, jotta ihmiset myöskin ymmärtävät, mihin pyrimme. Ja Meijerille sitten henkilöstösuunnitelmat. No, uskoisin, että samalla linjoilla tässä nyt olemme sen suhteen, miten kannattaisi edetä. Asia on tässä vielä auki, mutta on muistettava se seikka, että minulla ei ole vielä hallintoa hoitamaan asioita Ja toivottavasti kun päätös tehdään, se on sellainen, että tekin voitte tukea, eli eh, silloin lähdetään vasta varsinaisesti toimimaan. Ja tähän pyritään nyt lyhyellä tähtäimellä pääsemään. Ja toivottavasti löydetään sellainen ratkaisu, joka teitäkin tyydyttää. No, lähi-itä, siihen palaan vielä eh, lähemmin. Ja sitten valinta komission neuvoston välillä ei ole kumpaakin eh, ankkuroitu molempiin. Kiitos. Grazie, signora vicepresidente. Kiitoksia varapuheenjohtaja edustaja Tanak. En kuullut vastausta siihen, että onko yhteen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka edelleen neuvoston yksimielisissä päätöksissä. Vastasin sen aikaisemmin, kun totesin, että UTP on asia, josta jäsenmaat kantavat vastuun. Kysymys kuuluu, kuinka paljon parlamenttia voidaan tiedottaa näistä kysymyksistä. Varsin mielenkiintoista keskustelua tästä on käyty. parola, Edustaja Tannok, annoin teille puheenvuoron, mutta en voi tällaista poikkeusta jatkossa tehdä. Työjärjestyspuheenvuoroja voi pyytää, mutta ei voi edellyttää vastauksia, joita ei ole annettu. Tämän haluan muidenkin tietoon. Nyt valiokuntien esittelijöiden ja koordinaattoreiden jälkeen siirrymme valiokuntien edustajien. Meillä on vain yksi minuutti puheaikaa kutakin kohti. Pyydän pelkkiä kysymyksiä, ei muita mitään alustuksia. Rova Jolie, yksi minuutti. Madame la haute représentante. Hyvä korkea edustaja, hyvä puheenjohtaja. Kehitysasioiden valiokunta, jota johdan, haluaisi vastauksen seuraavaan kysymykseen. Lissabonin sopimuksessa määritellään kehitysapu unionin autonomiseksi politiikaksi, jonka te, tarkoituksena on köyhyyden juuriminen ja näin ollen se suuntautuu kehitysmaiden köyhien ihmisten tarpeisiin eikä niinkään Euroopan unionin kansalaisille. Kuinka te näette kehityspolitiikan roolin e, ulkosuhdepolitiikassa? Kuinka voitte taata, että sitä ei alisteta muille pyrkimyksille kuin köyhyyden juurimiselle. Kun ajatellaan rahoitusvälineitä, jotka liittyvät ulkosuhdehallintoon ja valiokuntani tehtäviin, hyväksyisittekö kutsuni niin tulla keskustelemaan näistä asioista jo kehitysasioiden valiokuntaan? Kiitoksia edustaja Jolie. Sitten Zaradil, yksi minuutti. Thank you, Chairman. Uh, very simple. Kiitos. Yksinkertainen kysymys Ashtonille. Eli kuka johtaa mitäkin, kun toimivallasta puhutaan, esimerkiksi eh, kaupakomissaari ja sitten teidän salkkunne. Jaetaanko eh, kaupan pääosastolle hallinnon ja täytäntöönpanon osalta valtuudet, kun yhteisestä kauppapolitiikasta puhutaan, niin kuin 207 Lissabonin sopimuksessa esittää. Eli voitteko yhtyä siihen, että kauppatiiminne jäisivät kaupan pääosaston alaisiksi ja saisivat siltä ohjeita? Eli te ikään kuin, tai teidän delegaationne pää helpottaisi vain asioiden hoitumista. Eh, l'onore... Edustaja Zardil, sitten edustaja Kalfin, yksi minuutti. Madam eh, High Representative, eh, we still have to deal... Hyvä korkea edustaja, meillä on edelleen toimielin kysymyksiä. Kysyn tämän budjetin valvontavalikunnan nimissä ja täällä minä istun. Me sanomme, että ei pitäisi olla päällekkäisyyttä eri palveluyksiköiden välillä – Tämä tarkoittaisi siirtoja budjetissakin komissiolta hallintoon, neuvostolta ulkosuhdehallintoon. Tämä on tiedostettava. Nopea kysymys. Vastuuvapaus ja tilivelvollisuuskysymykset. Strateginen ohjelmointi jätettäisiin ulkosuhdehallinnolle ja täytäntöönpano jätettäisiin komissioon. Puhun tässä ulkoisen avun välineistä – Kuka siis on vastuussa taloudellisesti tästä koko menettelystä? Komissioko ja komission yksiköt vai teidän yksikkönne ja te itse? Toinen viimeinen kysymys. Pyöhtä keskeyttää. Un minuto. Edustaja Brackner, yksi minuutti. I'm double-headed today too. No minäkin olen täällä tänään kaksi hattua päässäni. Nyt sitten naisten valiokunnan hattu päähän. Kysyisin teiltä yksi kolmas osan kiintiö huippuvirkoihin. Oletteko tämän puolella vai valtavirtaistamisen kannalla entäpä koordinaatioyksikkö. Kun puhutaan rauhanjakentamisesta, niin en usko valtavirtaistamiseen, jos ei eh, eh, ole jotain konkreettista vastuuta siitä, että tämä todellakin toteutuu. Kiitoksia edustaja Brantner. Sitten edustaja Hautala, yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa korkea edustaja, me olemme käyneet teidän kanssanne jo keskustelua ihmisoikeuksien valtavirtaistamisesta unionin ulkopolitiikkaa ja kiitän vastauksesta, jonka lähetitte kirjeeseemme. Ja nyt kysymys on sitten siitä, että miten käytännössä nämä ihmisoikeusasiat saadaan mukaan kaikkein unionin ulkosuhdepolitiikkaan rakenteissa. Ja haluaisinkin nyt kuulla, miten te olette ajatellut järjestää tämän asian, että minkälaisia rakenteita tulee, jotka varmistavat sen, että ihmisoikeudet ovat olennainen osa kaikkia ulkosuhdetoimintaa ja myös EUn edustustojen toimintaa. Grazie onorevole Autola. L'onorevole... Kiitoksia rova Hautala sitten Danjan yksi minuutti. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää varaa. Puheenjohtaja, haluaisin puhua puolustusasioiden hallintovaliokunnan nimissä kriisi vastauksista. Se on tärkeä uskottavuuskoe ulkosuhdehallinnolle teidän käytettävissä. Ne tietenkin tulee olemaan sotilaallisia välineitä, joita voidaan ottaa käyttöön muun muassa luonnonkatastrofitapauksissa, kuten Haitilla nähtiin. Nyt haluaisin tietää, jotta vältetään liika byrokratia. Tarvitaan hyvin suoraan komentoketjua. Haluaisin tietää tarkemmin, minkälaista organisaatiota suunnittelette, minkälaisia vastausvälineitä komissiolla on kriiseihin. Bene, grazie onorevole Danjean. Kiitoksia edustaja Danjean. Nyt varapuheenjohtaja voi vastata mahdollisesti viiden minuutin puitteissa. Kiitoksia. Um, Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Soli kehityksestä. Köyhyyden poistaminen, vähentäminen, totta kai sama tavoite. Ero, jonka saamme aikaan, on paremmat mahdollisuudet, siis paremmat mahdollisuudet päästä tähän tavoitteeseen. Tämä on paras, mitä voimme tehdä. Kun olin kaupasta vastuussa – Katsoin tätä Aid for Trade-ajatusta ja Haiti esimerkiksi tällä hetkellä näen oikeita aitoja mahdollisuuksia siellä paikan päällä yhdistää monen tyyppistä työtä, jonka tavoitteena on köyhyyden poistaminen. Enemmän energiaa, paremmat mahdollisuudet päästä tuohon tavoitteeseen. Kaupasta, säädöiden varmaankin kaupan pääosasto kirjoitti tuon kysymyksen. Kunnioitan kyllä kaupasta vastaavaa komission jäsentä. Kyllä, kyllä ja kyllä joka kysymykseen ehdottomasti. Mutta edustustoista lopulta. Siellä on koordinoitava, mitä paikan päällä tapahtuu. Sitä minä sanoisin. Eli koordinointia myös ei ainoastaan tiedon välitystä, mutta minun vastuuni, jos siellä tulee joku kysymys esiin, mutta hän on vastuussa kauppapolitiikasta ja heillä on täytäntöpanossa tehtävänsä paikan päällä. Kaffin budjetista hyvin tärkeää on se, että varapuheenjohtajana on selvä, että minulla on vastuuta, jota voidaan minulle jakaa, koska olen komissiossa jäsen myös. Komissio hoitaa ohjelmointikysymyksvastuun. Siinä ei synny uutuuksia. Me emme halua tässä muuttaa talouden valvontakysymyksiä, vaan haluamme lisää tehokkuutta tähän tulevaisuudessa. Edustaja Brandner, kolmannesko vain paikoista? No, minä en pidä kiintiöistä. En pidä kiintiöistä, vaan aikansaannoksista. Kaikille jäsenvaltioille olen sanonut, että on hyvin tärkeää, että ajatellaan – sitä, että edustoissa on nyt todella huono tilanne ajatellen tasa-arvoa. Minä näen lukuni oman teoneni seinältä ja siellä ei, on hyvin paljon miehiä eikä riittävästi itä-eurooppalaisia edustajia. Olen sanonut tämän kaikille jäsenvaltioille diplomaateista. Minä haluan muuttaa nyt tasapainoa sukupuolten välillä. Voitte, voitte pitää tämän mielessä, kun katsotte tulevaa työtä. Niin edustaja Hautala ihmisoikeuksista. Ihmisoikeudet pitää sisällyttää kaikkeen. Osa työstä myös, että katsotaan, miten kaikki ymmärtävät ihmisoikeuskysymykset tärkeinä. Yleinen vastaus myös, joka annetaan paikan päällä. Tiedostan erittäin hyvin sen, että ihmisoikeusvuoropuhelu jatkuu maiden kanssa en ole ihan vakuuttunut siitä, että se on niin tehokasta kuin mitä se voisi olla. Minä haluan sen mukaan mainstream-työhömme. Mutta meidän pitää katsoa sitä, miten suhtaudumme ihmisoikeuskysymyksiin. Minä olen valmis keskustelemaan tästä edelleen, koska uskon, että voimme tehdä enemmän valitsemalla kysymykset, joita me haluamme ajaa eteenpäin joissain suhteissamme, tai selkeämmin sanoa, mihin haluamme puuttua. Tämä liittyy siihen, mitä sanottiin esimerkiksi sukupuolikysymyksessä. Amerikkalaisten kanssa, Hillary Clintonin kanssa varmasti tässä voidaan tehdä paljon yhteistyötä. Edustaja Danjean kriisiin yhteydessä hyvin selkeästi minulle on sanottu ämmöiden puolelta, että komentoketjun pitää olla lyhyt, sen pitää olla sellainen. Tärkeää on myös, että paikan päällä voidaan tukea komentoketjua erityisesti kriisin hallinnassa, kun kävin Haitilla näin loistoesimerkkejä siitä, että voidaan nähdä tietyn komentorakenteen alla, että on kapasiteettia antaa kaikenlaista tukea. Italialainen esimerkki. Eli kansalaisjärjestöt, lääkärit, psykiatrit, pallomiehet, kaikki toimivat yhdessä, ne jotka voivat siirtää siellä rikkoutuneita rakenteita. Komentoketju on hyvin selkeä. Tämä oli aito hyvä esimerkki siitä, minkä pitäisi olla mahdollista palvelua, jotta voimme antaa parasta apua paikan päällä ihmisille, jotka sitä todella kriisin aikana tarvitsevat. Kiitos. eh, alla, eh, Kiitoksia. Sitten menemme eteenpäin. Varjoesittelijöiden puheenvuoro kierros. Ensimmäisenä edustaja Svoboda, yksi minuutti. Grazie. Niin kuin tässä juuri sanottiin, minulta pyydettiin, että nostaisin esiin valiokuntamme peruskysymyksen. Totesitte, että pääsihteeristö tai varapääsihteeri eh, eh, hoitaa asioiden eh, hallinnointia. No, joskus sitten ulkoministeriä tarvitaan puolestanne toimimaan. No, pitäkää huoletta myös valvotte heidän toimiaan ja sitten joskus eh, heidän rooliaan tarvitaan eh, puheenjohtajana. No, kuitenkin varsin usein jopa parlamentin sisällä eh, syntyy tilanteet, että tarvitaan poliittista edustusta. Ja miettikää tarkkaan tätä kysymystä, kuka teitä edustaa teidän alaisuudessanne, mutta ilman muuta myös yhteydessä meihin. Ja sitten lopuksi vielä Toivottavasti kun ajatellaan kansalaisia Euroopassa Euroopan ulkopuolella, ne tulee ymmärtää, että on olemassa yhteinen ulkopolitiikka. No, onko se nyt alun perin lähtöisin neuvostosta tai komissiosta? No, meille tärkeä asia, mutta teidän tulee nyt yhdistää nämä voimat ja eh, saada kansalaiset ymmärtämään, että on olemassa yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sisältää myöskin kehitysyhteistyö. Kiitoksia edustaja Svoboda. Sitten edustaja Neits, yksi minuutti. Yes, Madam. Uh, niin, puheenjohtaja, hyvä korkea edustaja. Hyvää iltapäivää, minä istun täällä. Kun katson parempia asiakirjoja lähteestä riippumatta, neuvostosta, komissiosta, teidän yksiköstänne, parlamentista, niin voin vetää sen johtopäätöksen, että paljon ala on katettu, edistystä on tapahtunut – ja meillä on ainakin nyt selkeämpi käsitys siitä, mitkä ovat hankalia kysymyksiä, jotka on vielä ratkaistava. Yksi niistä on suhde siviili- ja sotilasrakenteiden välillä ja kokonaisuutena ulkosuhdehallinnon välillä. Voin ymmärtää, että sotilaallinen puoli haluaa pitää kiinni lyhyestä komentoketjusta. Se on siellä ratkaisevan tärkeä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että tässä on erilliset komentoketjut kyseessä. Te olette lopulta vastuussa. Miten suhtaudutte tähän mielestäni? Niin tämä on hyvin tärkeää. Ette voi päästä tätä käsistä, niin me autamme tässä työssä. Kiitos. Honorevole Lunacek. Edustaja Lunacek, yksi minuutti. Yes, Miss Ashton. Niin, Ashton, palaisin Lambsdorffin eh, no, esiin nostamaan kysymykseen tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin kuin tästä kaaviosta, jota meillä ei virallisesti ole te eh, olette täällä yhtenä osana, mutta ette osana koko järjestelmää. Ja me katsoisimme, että näin ei tulisi menetellä. Lissabonin sopimus esittää kriisihallintaa integraalisena osana järjestelmää. Ja katsoisimme, että sen on oltava osa koko järjestelmää, eikä vain erillinen osa siinä. Jotkut ehkä vastustavat eh, budjettia komissiolta nimenomaan siksi, että katsoisimme, että on tärkeää, että se on integraalinen osa tätä järjestelmää. Miten nyt aiotte menetellä, näinkö kuin tässä on esitetty vai sillä tavalla kuin parlamentti toimisi, toivoisi, että se olisi kokonaisuudessaan osa tätä ulkosuhdehallintoa? Kiitoksia edustaja Lunacek. Seuraavaksi edustaja Poreba, yksi minuutti. German, eh, high representative. Puheenjohtaja, korkea edustaja, Suuri riski on se, että uudet jäsenvaltiot ovat hyvin heikosti edustettuna ulkosuhdehallinnossa. Tämä aliedustuneisuus on näkyvissä nyt jo komissiossa ja se varmasti paineen, kun ajatellaan, miten palkkaus toimii ulkosuhdehallintoon. Minulla on kysymys, tiedätte, että noin 130 EUn edustusta kautta maailman. Kuinka monta päällikköä tulee uusista jäsenvaltioista? Ajatustenne mukaan lopulta sanoitte, että haluatte maantieteellistä jakaumaa palkkauksessa. Että pyritte siihen ja saatte sen aikaankin, mutta miten? Miten saatte sen aikaan? Sitä haluaisin kysyä, miten löydetään tasapaino jäsenvaltioiden välillä – ulkosuhdehallinnossa. Kiitos. Grazie onorevole Poreba. Onorevole Scholz. Kiitoksia edustaja Poreba. Sitten edustaja Scholz, yksi minuutti. Kiitos. Aston ryhmät ovat sitä mieltä, että tarvitaan sellaista rakennetta, jossa parlamentaarinen valvonta on taattu. Palaan vielä peruskysymyksiin ja kysyn, mitä konkreettista aiotte tehdä, jotta pidätte erillään nämä yhteisölliset eh, aspektit ja toisaalta sitten kysymykset, jotka ovat jäsenmaihin eh, liittyviä, esimerkiksi YK-kokoukset, eh, siviili- ja armeijan rakenteet, sotilaalliset rakenteet, ja miten näissä kysymyksissä sitten näkisitte parlamentin roolin. Miten julkisuudessa aiotte tällaisessa yhteydessä tuoda esiin tämän yhteisöllisyyden aspektin, kun puhutaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta? Kiitoksia edustaja Scholz. Seuraavaksi edustaja Provera, tämän valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. Signora. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää korkea edustaja. Haluaisin tietää, pidättekö kehitys apupolitiikkaa olennaisena osana ulkopolitiikkaa? politiikkaa. Eli oletteko sitä mieltä, että näiden kahden politiikan kohesio on perusteetun, jos tämä pitää paikkansa? Oletteko sitä mieltä, että ulkosuhde hallinta, joka on ulkopolitiikan väline, että sillä voisi olla myös kehityspolitiikan toimivaltuuksia ja jos näin, niin mitä? Viimeinen kysymys. Minkä välineiden kautta aiotte toimia kehitysvaliokuntaan päin? edustaja Provera sitten varapuheenjohtaja Ashton viisi minuuttia. Thank you. Kiitos puheenjohtaja Svoboda. Puhuit pääsihteeristöstä ja siitä voisinko valvoa ulkoministereitä. No, jos nyt laitan toisen hatun päähän, niin heidän puolustuksekseen sanoisin, että he ovat olleet kahdellakin tavalla hyödyllisiä, avuliaita kun he ovat omissa maissaan, niin varsin usein he kertovat, mihin he menevät, jos omille työmatkoille menevät. Ja sitten varsin usein ja useissa paikoissa tästä on ollut suuri hyöty, kun on haluttu jokin viesti hallitukselle viedä. Ja sitten he ovat pystyneet Äh, viemään pahoitteluni, jos en ole itse päässyt paikalle. Eli he ovat pystyneet monin tavoin auttamaan. No poli- edustajuudesta on puhuttu paljon eilen jo. Tätä keskustelua on jatkettava. No, neuvostolla ja komissiolla on sitten omat näkemyksensä tähän asiaan ja on löydettävä kompromissi, mutta parlamentin kanta on nyt tullut selväksi. Ne toivovat poliittista edustajaa kirjoittamista silloinkin, kun itse en pääse paikalle. Ja sitten eh, nämä asiat liittyvät toisiinsa ja kehitysyhteistyö on erittäin tärkeää, että tiedämme mitä haluamme saavuttaa ja miten voimme hyödyntää ulkosuhdehallintoa tavoitteisiin pääsemisessä. Ja sitten siviili- ja sotilaalliset eh, rakenteet. No tärkein kysymys on hyvä koordinointi. Ja monet ovat puhuneetkin siitä, kuinka asia hoidetaan hyvin. Selvää on, että erityistilanteissa, kun käsitellään esimerkiksi kriisinhallintaa, niin erityispiirteet on aina huomioitava. Haitiin toiminta oli hyvin erilaista kuin miten esimerkiksi Chiilessä toimimme. Tilanne oli erilainen, vaikka kummassakin tapauksessa puhuttiin järjestyksestä. eli erityistarpeet on aina huomioitava. Itse toimin ja katson, että tämä kaikki saadaan hyvin hoidettua ja tarvitaan siviili- ja sotilaista yhteistyötä. Sen tulee olla tehokasta, mutta myöskin tilanteeseen sopivaa. Ja Livicek, kriisinhallinta, no se on integraalisena osana mukana hallintoamme. Organogrammi nyt on aina tällainen kaavio, se on eh, kaksiulotteinen, tilanne olisi toinen, olisi kolmiulotteinen, mutta tosiasia on, että on jollain tavalla pystyttävä asiat kuvailemaan, mutta miten tahansa pyrkii näitä rakennekaavioita esittämään, niin kuitenkin niiden on heijasteltava kulloisiakin tilanteita. Eli se, miten reagoitiin esimerkiksi eh, Haitissa, tämä kaavio näyttäisi hyvin erilaiselta kuin miten Atlantassa toimittaisiin tai esimerkiksi Bosniassa. Eli tässä nyt ei eh, pyritä esittämään asiaa erillisenä, vaan että aina miten milloinkin tätä hyödynnetään, niin hyödynnetään, niin se riippuu tilanteesta. Jos saataisiin neliulotteinen esitys, niin tilanne olisi ihan toinen. No niin, jäsenmaa kysymys. Se nostetaan esiin joka päivä. No, en nyt anna mitään lukuja tässä. Eh, hyvin kannatti yrittää, mutta en näin kuitenkaan tee. Ymmärrän varsin hyvin, että tasa, epätasapainoa on. Ja olen pyytänyt kaikkia lähettämään parhaat ja olen itse pyrkinyt siihen, että saataisiin sukupuolen tasa-arvo ja maantieteellinen myöskin. Ja olen valmis valvomaan tilanteen kehitystä, mutta laatukysymys on kuitenkin kaikkein tärkein. Tältä pohjalta lähdemme liikkeelle, mutta vetoan kaikkiin, että aikaa tässä tarvitaan. Ei kaikkea voi kertailla, kertaillaan yhdellä kertaa ja ensimmäisellä kierroksella hoitaa mutta olen varsin tietoinen näistä kysymyksistä ja CVtä olen jo lukenut myöskin melkoisen määrän. Ja Scholz sitten kysymys siitä, miten hoidamme asioita, jos näkemyseroja on. No, selvää on, että jos neuvoston on päässä, niin ulkoasian neuvostossa on käytävä keskusteluja ja saatava aikaan päätöksiä. Ja on ihan selvää, että jos esimerkiksi ajatellaan lähidämatkaa, niin, niin Tällöin tarvitaan vahvaa politiikkaa, ja jos sellaista, sellainen on, niin voin tehokkaammin toimia, ja tähän on pyrittävä. Tietysti vuoropuhelua on oltava parlamenttiinkin päin, mutta on saatava aikaan UTP eh, pohjautumaan konsensukseen ja meidän on ymmärrettävä, kuinka tärkeä väline se on, kun maailmalla toimimme ja kehityspolitiikka, sen on toimittava yhdessä ulkopolitiikan kanssa ja pyrimme toimimaan siten, että kaikki mitä teemme kehityspolitiikkaan ja ulkopolitiikkaan liittyen jollain tavalla linkittyvät toisiinsa. Eli kun reagoimme kriisitilanteissa tai päivittäinkin, niin eh, selväksi käy se, että nämä kaksi liittyvät toisiinsa. Kiitos. vicepresidente. Kiitoksia, rouva varapuheenjohtaja. Nyt eh, esityslistalla Meillä on puheenvuorot ilman puhujalistaa. Minulla on kuitenkin jo täällä 25 puhujaa jo listalla ja siitä minun on poistettava puolet. Ja otan tässä järjestyksessä huomioon myös sen, missä järjestyksessä pyyntöjä on esitetty. Mikäli varapuheenjohtajalle sopii, jotta voisimme käydä vuoropuhelua kollegien, kollegoiden kanssa, emme käsittele tätä toista asiaa, joka koski ulkoisien ministeriöiden kokousta. Ja annan ensimmäisenä puheenvuoron Maurolle yksi minuutti. Grazie, presidente. Eh, signora... Kiitos eh, puheenjohtaja, hyvä rouva Ashton. Eh, mitä mieltä olette toimielimellisestä tasapainosta kun tehdään päätöksiä ulkosuhdehallinnossa. Eli tarkoitan nyt sitä korkeana edustajana te yhdessä muiden komission jäsenten ja puheenjohtajan kanssa äänestätte ja teillä on myöskin henkilökohtainen kuuleminen. En tiedä, tuntuuko teistä vähän oudolta se, että parlamentti parlamentilla olisi vain konsultatiivinen äh, rooli silloin, kun äh, mietitään näitä rakenteita, jotka ovat suorassa alaisuudessanne. Enkä viittaa tässä nyt budjetti- ja henkilöstökysymyksiin, vaan tähän varsinaiseen hallinnon äh, toiminnan järjestämiseen. Kiitoksia sitten edustaja Koppa, yksi minuutti. I just want to... Kiitos. Olisin samaa mieltä niiden huolten kanssa, jota on esitty jo, esitetty jo maantieteellisestä jaosta. Tulen pienestä valtiosta Kreikasta. Minua kiinnostaisi kovasti se, että lopullisessa hallintokaaviossa nähdään, että hallinto ei jälleen kerran ole sellainen, että isot valtiot unionissa siellä ovat määräämässä asemassa ja Miten käsittelette tätä koko isot ja pienet valtiot kysymystä ja mikä tausta olisi mieluinen, mitä odottaisitte diplomaatteja, kansallisia asiantuntijoita vai jotain muuta? Kiitos. Grazie onorevole Coppa. L'onore... Kiitoksia edustaja Coppa. Sitten edustaja Preda, yksi minuutti. Mulțumesc mult, domnule președinte. Am o singură întrebare. Când anume... Se puheenjohtaja, minulla on yksi kysymys. Koska uskotte, että hallinto on toiminnassa täysin? Koska ulkosuhdeteollisuus on todellisuutta eikä vain suunnitelma. Kiitoksia. Grazie, onorevole Preda. Kiitoksia edustaja Preda myös tästä tehokkaasta ajan käytöstä. Sitten edustaja Howitt, yksi minuutti. Kiitokset. Kaksi kommenttia kukaan ei koskaan halua maksaa enempää. Budjettineutraalista puhutte, mutta kun ajatellaan sitä ja saada jäsenmaan edustajat mukaan heti alusta, niin miten budjetin neutraaliuteen päästään? Tässä toivottavasti parlamentti voi tätä tukea. Ja sitten vastauksenne, Rova Hautalanne, no niin, me kyllä, me pojat tykkäämme tällaista kaavioista, ymmärtänette sen. Ja ihmisoikeudet, mihin ne tulevat tässä kaaviossa, tänne eh, ylemmälle tasolle vai alemmalle myöskin. Ja sitten, eh, vastaako joku ihmisoikeuskysymystä erityisesti delegaatioissa? Jos voisitte vastata, niin olisin tosiaan tyytyväinen. Grazie, onorevole Howitt. Ultima... Kiitoksia, edustaja Howitt. Sitten viimeinen puhe tällä kierroksella, edustaja Kovacek, yksi minuutti. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Lady Ashton. Monet kollegat ovat maininneet jo sen, että teidän tehtävänne on hyvin hankala, kun haluatte luoda voimakkaan diplomaattisen palvelun. Monet jäsenvaltiot vaativat enemmän diplomaatteja. Tietenkin jäsenvaltioiden on oltava hyvin edustettuna, kun ajatellaan maantieteellistä jakamaa ja sukupuolten välistä tasapainoa. Hienoa, että haluatte valvoa tuota maantieteellistä jakoa ja sukupuolten tasapainoa, mutta tarvitaan enemmänkin. Enemmän pitäisi tehdä, jotta tämä otettaisiin henkilösäännöstön mukaan, kuten komission osalta tehdään, että tämä periaate maantieteellisestä ja sukupuolten välisestä tasaista jakaumasta tulee henkilöstösääntöihin. Miten valvotte näitä edustustojen toimia? Vähennetäänkö sieltä sitten paikallista henkilöstöä, jotta voidaan lisätä on diplomaattien määrää? Kiitos. Seuraavaksi varapuheenjohtaja saa vastata viisi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you very... Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Mauro, toivottavasti Tein selväksi sen, että parlamentti kantaa vastuun kaikista talousarviokysymyksistä niin kuin jo kuvailin. Mutta taloudellinen vastuu budjettikysymyksissä on parlamentilla piste. Tulikohan asia nyt selväksi? Eli se, mitä sisäisesti teemme, niin meidän on kuitenkin vastattava siitä parlamentille ja mielelläni näin teenkin. Sitten kauppa äh, suurten valtioiden äh, dominointi. No en tällaista toivoisi, mutta meidän on kuitenkin äh, tehtävä sellaista ratkaisua, että kaikki tuntuu eurooppalaiselta. On sukupuolisen tasa-arvon on oltava olemassa, kunkin maan on oltava edustettuna. Kaikki nämä seikat on huomioitava. Kysymys ei ole siitä, että on väärän maalainen diplomaatti. Jäsenmaiden tulee päättää siitä, keitä ovat eh, diplomaatit, keiden eh, se lähetetään ja itse sitten teen valinnat eh, delegaatioiden päälliköistä, mutta jäsenmät päättävät siitä, keitä he haluavat esittää. Mutta minä toivon vain parhaita ihmisiä. Ja Predalle sitten päivämääristä. No, tämä on asteittainen prosessi. Kaikki neuvoston määräajat, jotka on asetettu, olivat sellaiset, että saataisiin alustavat asiakirjat ja päätökset aikaan ajoissa. Parlamentin on tehtävä omat työnsä ja hallinto saadaan aikaan, mutta asteittain asioissa edistytään on pidettävä myös huoli siitä, että henkilöstöaset saadaan kuntoon tulevaisuutta ajatellen. Eli asteittain asiat etenevät ja teitä tiedotamme kyllä asioiden etenemisestä. Budjettineutraalius sitten, no niin, jos tästä lähdetään liikkeelle, niin saamme kaksi kuhunkin edustuston ja no, tällöin asioita ei saada kunnolla hoidettua. Tästä tämän jäsenmaat tietävät ja paineita ja poliisin tahtoa on, jotta asia saataisiin hoidettua, mutta parlamentin tuki tässä on erittäin tärkeää. Ja sitten ihmisoikeusasiat. No haluaisin asian huomioitavan kaikkialla, mutta kun keskustelen asiantuntijoiden kanssa ja eh, tietoa on tervetullutta parlamentissa, parlamentista, niin jos pidetään eh, huoli siitä, että tämä on osana kaikkea toimintaa. Itse olen ollut ihmisoikeusasioita vastaava ministeri ja tiedän, kuinka eh, tärkeää on, ettei ole ainoa ihminen, joka vastaa näistä kysymyksistä, vaan kaikki on sitä vastattava. Eli jo koulutuksessa on tästä lähdettävä liikkeelle ja sinne on kuljettava kaikkialla järjestelmässä. No niin, mietin juuri parhaillaan, miten tämä hoidetaan siten, että kaikki pääsemme toivottuihin tuloksiin. Ja sitten tasapuolen jakauma maantieteellisesti ja sukupuolen liittyen. No, Tämä on huomioitu nyt ja varmasti tulevaisuudessakin. No niin, tässä paikallisen henkilöstön vähentäminen, tämä on hankalaa, koska heistä on suurta hyötyä edustustoissa tietotaitonsa ja kokemustensa vuoksi. Mutta me kuitenkin mietimme, mitä aiomme tehdä, mitä Eurooppa aikoo tehdä ja miten sitten parhaalla mahdollisella tavalla asiat hoidettaisiin. Kiitos. Signora vicepresidente, riprende... Kiitoksia hyvä varapuheenjohtaja. Sitten seuraava kierros. Edustaja Zib, yksi minuutti. Dziękuję pani, <clears throat> panie przewodniczący. Osobiście jestem za, zadowolony z tej deklaracji. Kiitos puheenjohtaja. Olen todella iloinen siitä, mitä sanoitte, kun sanoitte, että oikeudenmukainen maantieteellinen jakauma on teille tärkeä. Sanoitte myös, Ruvasten, että jäsenvaltioiden pitäisi lähettää parhaat voimansa. Tarkoittaako sitä, että jos on vaikka kriisinhallinnan asiantuntija, niin tämä henkilö ei voisi välttämättä hoitaa tehtävän kaikilla aloilla. Siis pitäisi ehkä selkeämmin määritellä, mitä vaatimuksia on, jos hakee paikkaa tästä palvelusta. Puhitte näistä varaedustajista korkean edustajan osalta. Miten tämä nyt erillinen kysymys? Onko teillä kanta tähän kolme henkilöä varalla? Miten energian saanti Sanin turvaamin asia hoidetaan tässä yhteydessä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Atkins, yksi minuutti. Niin, Ennen kuin aloitan työstyskysymys, tarjoutuuko mahdollisuus kysyä kysymyksiä, sen neuvostosta vai loppuuko aika kesken? Eh, abbiamo pensato di escludere questa... ajattelimme, että jättäisimme pois tämän keskustelun, ettei tulisi sekaannusta näiden eri tilanteiden välillä. Meillä ei ole aikaa oikein molempiin, joten pyydän, että käytätte puheenvuoroja vain tästä ensimmäisestä kohdasta ja tämä toinen käsitellään sitten toisessa kokouksessa. There is a perception. Lady Aston. Katsotaan, ettei Eurooppa enää kunnolla huomioi esimerkiksi Venäjä tai Kiina Ja vuonna 2005 kansainvälisen ryhmä totesi, että Eurooppa pyrkii asettamaan voimansa vain eh, näihin ulkopoliittisiin toimiin, jotka on käytössä, diplomaattisen eh, järjestelmän kehittäminen ja sotilaalliset kysymykset. Kysyisin nyt, miten tämä ulkohallinto, kun se saadaan toimintakykyiseksi, kuinka se voi kohesiota tässä esittää, kun hankalaa on saada ministerit sopimaan jäsenmaissakaan tämän tyyppisistä kysymyksistä varsinkin kun nyt ö, eh, hankalia kysymyksiä on paljon. Yhtenä näistä esimerkiksi Lähi-Itä kukaan ei tässä tunnu olevan valmis tukemaan Israelia. Miten tässä nyt ulkoasian hallinto on ajatellut voivansa toimia? Kiitoksia edustaja Atkins. Seuraavaksi edustaja Weber, yksi minuutti. Lady Ashton. Kiitos puheenjohtaja Lady Ashton. Yksi aiheesta, johon kuluu paljon resursseja ja rahaa EU-ssa, on vaalitarkkailu. Kuitenkin minusta tuntuu, että – me emme ole edelleenkään niin näkyviä kun voisi ajatella, kun ajatella, miten paljon me ponnistelemme, kun lähdemme sinne maihin, niin meitä ehkä nähdä niin paljon siellä koko alueella tai Euroopassa. Kysymykseni kuuluu, mitä teette, jotta vaalitarkkailu näkyisi paremmin ulkosuhdehallinnossa? Kiitos. Grazie onorevole Weber. La... Kiitoksia edustaja Weber. Seuraavaksi edustaja Janets. valtuuskuntien puheenjohtajien äh, kokouksen puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Aston, te puhuitte tällaista Euroopan parlamentin ja neuvoston ja komission välistä triangelista parlamentissa, äh, kun ajatellaan äh, diplomatian kehittelyä. Meillä on kansainvälisten valtuuskuntien kokous, se on ikään kuin Euroopan parlamentin ulkoisen toiminnan ja diplomatian aseistettu käsi. Se on väline, jota korkea edustaja tuleva ulkohallinto, sen on otettava huomioon. Meitä on noin 40 teidän edustustojenne kanssa, korkean edustajien neuvoston ja komission kanssa voimme tätä politiikkaa kehittää. Haluaisin tietää, kuinka näette yhteistyön tämän instituution kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Janet. Sitten edustaja Sar- Sarjus Volski, yksi minuutti. Äh, Mrs. Ashton. Kiitokset. Rova Ashton, yksi kysymys teille Miten edustajan korkea edustaja, jos ulkosuudenhallinto ei edusta 27 jäsenmaata, pieniä, suuria, etelää, itää, länttä? Viime kerralla Strasbourgissa, kun kysyin maantieteellisestä jakaumasta, niin totesitte, että laadusta lähdette liikkeelle ja tältä pohjalta päätäisin tasapainoon. Tämä tuntui vähän oudolta. No, eh, Osaaminen on yksi asia, mutta se ei ole välttämättä maantieteellisesti neutraali asia. On mahdollisuus, että eh, painopisteet siirtyvät tiettyihin maihin. Ja sitten legitimiteetti johtaa vahvuuteen. Emmekö juuri vahvaa diplomatiaa halua EUlle? Eli maantieteellinen jakauma ei saisi olla muu kuin sellainen mekanismi, joka olisi todellakin sitova. Komissiossa maantieteellinen jakauma toteutuu neuvostossa, myöskin Euroopan parlamentissa, myöskin miksei sitten eurooppalaisessa diplomatiassa, miksi se tekisi poikkeuksen. Pahoillani edustaja Sarius Volski, mutta emme, ette voi yrittää puheaikojanne. Sitten vastausvuoro viisi minuuttia. Varapuheenjohtaja Ashton. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Rabbi Janits, anteeksi, jos äänsin nimeni väärin. Maantieteelliset kysymykset, aion sanoa tämän monta kertaa tämän keskustelun aikana, ovat tärkeitä minulle. Ymmärrän huolenaiheet, ymmärrän miten tärkeää on, että tuntee olevansa edustettu. Teidän pitää odottaa, katsoa miten tässä käy, mutta voin vakuuttaa, että tämä on minulle tärkeä aihe ymmärrän sen. Jos haluaa asiantuntemusta tietyllä alalla, niin kun sanon, että lähettäkää parhaat voimat, tarkoitan niihin töihin, joita me tarvitsemme. Siis Jemenin lähetystön johtaminen voi olla eri kuin Kiinan. Ehkä onko kriisinhallinnan, siviilikriisinhallinnan asiantuntija ja niin edelleen. Me haluamme siis parhaat voimat. Näin olen sanonut jos haluamme, että tämä hallinto toimii, tarvitsemme todella luovia ihmisiä, jotka lähtevät todella uusille teille. Tätä minä toivon. Kolme henkilöä varamiehenä. Tämä on ehdotus, jota tehtiin, joka esitettiin. Muilla toimielimillä voi olla selkeitä kantoja tässä. Meidän pitää luoda mekanismia. Se, että sanoitte, että poliittinen edustus on tärkeä, se sopii minulle ihan hyvin – Miten tämä käytännössä hoidetaan, siinä pitää neuvotella. Komission sen Ötigelin kanssa puhutaan varmasti energiansaantiturvassa. Ulkosuhdehallintokin voi katsoa tärkeää ulkopoliittista kysymystä. Edusta ja Atkins, ole niin tärkeä enää. No kyllä se tärkeä on, mutta kantani on ihan oikea siinä, että tämä kohesio, jota me esitämme, onko sillä suurempi vaikutus strategisissa suhteissa Venäjän Kiinaan ja Yhdysvaltoihin, että voidaan toimia paikan päällä. Minä sanoisin, että kyllä, näin tulee käymään. Pikku esimerkki siitä, mitä on jo nähty. 27 maan kanta 8. joulukuuta Lähi-idässä. Tämä oli tervetullut arabi maailmassa, missä tahansa minä kävin. Israel hyvä, ymmärsi sen hyvin, se oli tärkeä, se toi taustaa minulle, että pystyin puhumaan kaikkien nimissä neuvoston nimissä. Sitten paikan päällä ulkosuhdehallinto on tärkeä, kun ajatellaan, mitä kapasiteettia meillä on antaa tukea, kun ajatellaan palestinalaishallintoa ja sen toimia rakentaa roolia valtiona. Tämä on tärkeää työtä Euroopalle ja saamme tunnustusta tästä työstä. Uskoisin myöskin, että voidaan mennä kvartetin kokoukseen Moskovan edosta Eurooppa. Eurooppa. Tämäkin on tärkeää, kun ajatellaan, miten tärkeä kanta meillä tässä on. Tämä meidän asemamme varmasti hyväksyttiin siellä hyvin. Vaalitarkkailu. Edustaja Weber, lisää näkyvyyttä tälle alalle. Ihan totta, en tiedä miten tämä tehdään vielä, mutta olette aivan oikeassa, me teemme valtavasti työtä. Se on tunnustettu kyllä paikan päällä, mutta paljon enemmän voitaisiin tehdä sen eteen, että tämä työ näkyy paremmin muualle. Ja olisi hienoa, jos vaalitarkkailuun osallistuvat voisivat kertoa kannustaa, miten tämä työ tehtäisiin tehokkaammin tulevaisuudessa. Parlamenttien väliset suhteet. Edustaja Vanes, tärkeä kysymys. Tämä on tärkeä, jos haluamme ajaa kahdenvälisiä suhteita, joten mielelläni hyötyisin teidän asiantuntemuksestanne siinä, miten tässä päästään eteenpäin. Se olisi hyvä, tärkeä asia. Edustaja Sajusvowski. Maantieteellinen jakama. Tämä ei ole tyhjää puhetta. Sanon tämän aina uudestaan 27 komission jäsentä No, tämä menee vielä helposti, mutta ulkosuhdehallinnossa haluan huolehtia siitä, että lopulta se on maantieteellisesti tasaisesti jakautunut. Monet jäsenvaltiot eivät nyt tunne, että riittävä tasapainoa. Minä korjaan tämän asian. En lupaa yksittäisiä töitä yksittäisille jäsenvaltioille, enkä ratkaise yksittäisen maan ongelmia yhdellä kerralla, mutta ajan kuluessa lupaan, että pääsen tähän tavoitteeseen. Grazie, signora vicepresidente. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Sitten vielä viimeinen puhujakierros, edustaja Severin, yksi minuutti. Thank you, chair. Madam. Kiitos, puheenjohtaja. Jaston, edustatte sekä komissiota että neuvosta ja sitten kolmas oikeutus vielä parlamentilta. Ettekö usko, että teitä edustavien, siis varamiestenne, pitäisi nauttia samanlaista monimuotoista oikeutusta, edustusta. Jos joku sanoo, että tämä ei ole sopimuksessa, niin minä sanoisin, että ei sitä sopimuksessa ole kiellettykään. Grazie, onorevole Severin. La... Kiitoksia edustaja Severin. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Andre Kienelle. Yksi minuutti. Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja, kysymykseni liittyy Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoon. EUn edustus monenvälisissä yhteyksissä, erityisesti YKssa. Viime viikolla valtuuskunta palasi Genevestä myös valkunnassa, ja sit, silloin kuulimme, miten joudutaan toimimaan, jos ei saada ohjeistusta Brysselistä tai mistä jäsenvaltioista. Ymmärsin, että sopimuksen haasteena on rajalliset resurssit, mon, tilanteen monimutkaisuus Genevessä, se, että monet toimielimet kuuluvat eri toimivaltoihin ja se, että EU ei sinänsä ole jäsen, vaan sillä on tarkkailija-asema, joten mielelläni kuulisin, kuulisin kommenttejanne tästä aiheesta. Kiitos. Onorevole, eh, grazie onorevole Andrikini. Kiitoksia edustaja Andrikini. Sitten edustaja Duff, yksi minuutti. Uh, president. Uh, niin, puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Niin, ajatus nimittää poliittisen varaedustajan, niin kysyisin, oletteko samaa mieltä siitä, voisimme hyödyntää artikla 36 eh, tämän asian hoitamisessa. Ja sitten toinen kysymys. Kun katsotaan neuvoston esitystä ja toisaalta sitten komission esitystä hallinnon perustamiseksi. Niin kumpi näistä ehdotuksista tuntuisi teistä mahdollisemmalta? Grazie, onorevole Duff. La... Kiitoksia, edustaja Duff. Seuraavaksi edustaja Van Orden, yksi minuutti. Oh, yeah. uh, good afternoon, Baroness hyvää iltapäivää parantaa Ashton. Oli mukava kuulla parin viimeisen kuluneen tunnin aikana, että melkein kaikki on tärkeää. Mutta EUn integraatiota ajavien ajatus on se, että tavallaan syödään kansalliset lähetystöt. Tämä on vaarallista, kun EUlla on liian suuri budjetti. Ulkoministeriö yhdistössä kuningaskunnassakin saa liian vähän varoja. Te haluatte nyt saada itsellenne kaikki parhaat, osaavimmat. Ja nyt puhutte ulkosuhdehallinnosta ikään kuin tämä olisi vara tämän rooli komissiossa. Tämä kävisi, jos ulkosuhdehallinnon pitäisi vain tehokkaammin jakaa humanitaarista apua kriisin jälkeen